kirja jätetään hyväksyttäväksi seuraavan istuntokauden alussa. Jos ei ole mitään vastustusta, niin nämä päätöslauselmat, jotka on hyväksytty, niin ne välitetään teksteissä mainituille henkilöille. Kukaan ei tätä vastusta, joten näin keskeytetään istunnon. Toivotan teille oikein turvallista kotimatkaa.